Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Oikein hyvää iltapäivää. Ja toivotan teidät tervetulleeksi yhteen äh, budjettivaliokunnan äh, vuosittaisen työohjelman kulmakivistä. Nyt alkavat budjettiäänestykset. Voimme varmaan hyväksyä esityslistan tällaisenaan, kyllä, kun ei ole vastalauseita. Sitten toiseksi puheenjohtajan ilmoitukset. Syyskuun 24. päivä pidettiin koordinaattorien kokous. Sen päätelmättä voitte löytää pöytäkirjoista ja jos vastalauseita ei ole, nämä päätökset voidaan hyväksyä. Hyvä, kiitoksia. Sitten esityslistan kolmas kohta, Brexit-keskustelu. Viime viikollahan komissio esitteli valiokunnalle ehdotuksensa neuvoston asetukseksi vuoden 2020 talousarvioon, nimittäin Brexit-varautumissuunnitelma, jonka pohjalta Yhdistyneen kuningaskunnan edunsaajat voivat jatkaa ohjelmiin osallistumista – siinä tapauksessa, että maa maksaa osuutensa ohjelmiin ja hyväksyy ohjelmiin liittyvät tarkastukset. Ja tämä tietenkin edellyttää sitä, että Brexit tapahtuu sopimuksen pohjalta. Nyt tämä varautumissuunnitelma on tehty sille varalle, että sopimusta ei tule. Ja nyt ehdotan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä tälle varaus, varautumissuunnitelmalle. Koordinaattorit halutessaan voivat käyttää nyt puheenvuoron. Ei puheenvuoropyyntöjä, entäpäs muilta jäseniltä. Jos ei, niin äh, siinä tapauksessa voin todeta, että määräaika tarkistusten jättämiselle on toinen kymmenettä kello 16, huomenna siis. Pyydän teitä ottamaan huomioon, että voidaan ainoastaan ottaa vastaan tarkistuksia, jotka ehdottavat, että hyväksyntää ei anneta. Ja äänestys voidaan toimittaa vasta siinä tapauksessa ja sillä hetkellä, että saamme virallisesti luonnoksen neuvoston päätelmiksi tai neuvoston asetukseksi. Käsittääkseni se on ö, meille tulossa ja voimme toimittaa äänestyksen 14.10. Ja nyt on sitten äänestysten vuoro. Ensin voisimme ehkä toimittaa koeäänestyksen. Äänestys on alkanut. Jos voisitte vaan painaa jotakin nappia. Kolmekymmentäneljä ääntä. Hyvä. Äänestys on päättynyt. Sitten sitten esityslistan kohta neljä, ensimmäinen kohta äänestysluettelossa. John Howard, joka on esittelijä, saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Selitän ihan vain, että tarkistus 75 hoidettu pois, jotta oltaisiin johdonmukainen ehdotuksessa suhteessa toimilten tarpeisiin huomioiden potentiaalinen Brexit 31. lokakuuta. Tämä siis ero alkuperäisestä budjetista, joka perustui 29. maaliskuun tilanteeseen. Kiitoksia. Aloitamme äänestyksen, hoidamme äänestyksiä kättä nostamalla, äh, niin siis yhtenä ryhmänä. Y- ykkösestä 16 budjettitarkistukset. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme eteenpäin näihin tarkistuksiin, jotka on tehty päätöslauselmaesitykseen. Äänestetäänkö näistäkin yhtenä ryhmänä? Niin minä ajattelin ajattelin, että mennään äh, yksi kerrallaan äsken ja oli hiukan yllättynyt, mutta nyt siis yksi kerrallaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Suullisesti muutettuna esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 30 puolesta 5 tyhjää hyväksytty. I congratulate. Ja onnittelut esittelijä Howard. Kyseessä lisätalousarvioesitys 4. Sitten siirrytään kohtaan 5, eli joustoväline. Nyt äänestämme tarkistuksesta 2 Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Ää, niin siis anteeksi. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosan kappale. Tastus yksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kolme kymmentä puolesta, neljä vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sitten esityslistamme kohta Eh, Mahdolliset siirtopyynnöt, niitä ei ole, joten siirrytään kohtaan seitsemän. Mahdolliset siirtopyynnöt, muut pääluokat, saa esittelijä Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Niin, siirrot. E-, e- siirrot, joiden tarkoitus on pönkittää kohtaa 26 esimerkiksi tämä 36 miljardin euron summa, se liittyy siis rakennusten, Brysselin rakennusten ylläpitoon. Ja nämä siirrot kompensoidaan muiden budjettikohtien määrärahoista ja ehdotan, että äänestämme puolesta. Thank you. Kiitos. Varjoesittelijät, haluatteko käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin äh, toimitamme äänestyksen äh, koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta 6 vastaan hyväksytty. Kiinteistöpolitiikka, esityslistan kohta 8. Meillä ei ole pyyntöjä esityslistalla, joten siirrymme esityslistan kohtaan yhdeksän. Se on tämä, tämän päivän pääasia todella. Ja kokous on hyvin, hyvin tärkeää, koska nyt tai tämän kokouksen tämä osa on hyvin tärkeä, koska kyse on 1365 tarkistuksesta vuoden 2020 talousarvion yleisesittelijät ovat Holmeier ja Guardia Saval. He ovat kyllä tehneet äh, todella valtavan työn viime kuukausina, viikkoina, päivinä ja tunteina. Ja koko joukko työasiakirjoja ja päätöslauselmia on hyväksytty ja viime viikkoina ää, äh, nyt sitten on valmisteltu kompromissitarkistuksia tehtyjen tarkistusten perusteella. Nyt äh, puheenvuoron saavat esittelijät, jotka voivat esitellä meille lähestymistapansa. Olkaa hyvä Holmeier. Puheenjohtaja, minä en nyt yritä näitä yli 1300 tarkistusta selvittää, vaan haluaisin varjoesittelijöitä, avustajia ja sihteeristösti ja Emiliano Forania kiittää kovasti nyt meillä on hyvä kompromissi löytynyt neuvostossa. Se ei saa aikaan vain ilonhuutoja, koska neuvosto on aika mennä päinvastaiseen suuntaan, mutta yhteisesti yritämme nyt sitten tässä mennä eteenpäin. Painopisteet ovat ensinnäkin ilmasto, innovaatio, teknologia, Life Plus-ohjelma ja kehitysyhteistyö. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sitten toiseksi, nuorisoala kolmanneksi, no siis ilman mainitsematta kaikkia aloja kolmanneksi sitten kehitysyhteistyö, naapuruusvälineet, jossa haluamme merkittäviä lisäyksiä. Ja sitten myös vaadimme, että se mitä neuvosto on päättänyt suhteessa AMIFiin, eli maahanmuutto- ja pakolaisasioihin, että se ei saa meiltä tukea. Meillä on riittävästi varoja Euroopassa, jotta voidaan näitä pakollisia tukia, tukea ja inhimillisellä tavalla. Tässä siis hyvin, hyvin lyhyesti ja kiitos vielä kerran lämpimästi. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, kiittää kaikkia yhteistyöstä, varjoesittelijöitä ja muita poliittisia ryhmiä. Oikeastaan äh, sopimuksen aikaisemmin oli aika helppoa, niin, <laughs> että saadaan painopistealueet ja politiikat, jotka meille ovat tärkeitä liikkeelle ja tietenkin äh, tarvitaan erilaisia ohjelmia, tarvitaan myös toimielimiä, kuten parlamenttia, komissiota, neuvostoa, virastoja ja kaikkia toimielimiä ja ilman toimielimiä, joilla on tarpeeksi henkilökuntaa ja infrastruktuuria. Ilman näitähän nyt ei tietenkään budjettia saada millään tavalla toteutettua. Yksi pieni selityksen sana, mitä tulee muihin pääluokkiin, kun puhutaan tästä strategiastamme. Mehän olemme pyrkineet neuvoston ehdottamat leikkaukset palauttamaan. Euroopan parlamentti on kuitenkin herrasmiessopimusta kunnioittanut eikä ole koskenut näin ollen neuvoston omaan osuuteen. No katsotaan, ehkäpä jonain päivänä äh, tämä herrasmiessopimus äh, vaihtaa myös äh, nimeään, koska nythän tässä kyllä rouvashenkilöt ovat olleet ja neuvottelijoina, eivätkä niinkään nämä herrasmiehet. Mutta nyt äänestämään. Kiitoksia teille esittelijät ja nyt voimme aloittaa äänestykset. Jotta tämä nyt on selvää kaikille, tämähän on uutta minullekin ja muutamille muille, me menemme nyt ensin yksi A ja sitten 1B, 2, 3, 4, 5, sitten erityiset välineet, PPA, maksut, ensimmäinen pääluokka ja sitten muut. Eli tässä järjestyksessä mennään. Heading 1A, vote on the compromise heading 1A. Eli 1A, kompromissi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Ekon 6138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 6135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjettikohdat GUE A243 tarkistus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kue a 5, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. GUE 9, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten GUE 8133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi huomiot. GUE 8108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 5664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 5442 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rinjy 7439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rinjy 7439 37 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa nimenhuuto äänestyksellä. Tiukoille meni. Äänestys on alkanut. Siis tarkistus RE7437. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 18 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty siis. Näinhän se tiukoille kyllä meni, kun sanotaan. Renew 7438, äänet puolesta. Vastaan. Sama juttu. Äänestetään koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on siis hylätty. Seuraava EPP 7035 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. GUE 8124 Tämä on sama kuin budjetti 4463 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten EPP 7033 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vihreät 7684 puolesta vastaan tyhjää hylätty. rinjy 7440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty korjaa puheenjohtaja. Puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Uh, Nyt siirrymme, pahoittelut, pahoittelut. Nyt siirrymme eteenpäin. 1 B. Kompromissi 1 B. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten GUE 8160. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. GUE 8105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetti 4386, sama kuin RE 7433 ja SD 7233. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin olemme nyt saaneet yksi b äänestettyä seuraavaksi numero kaksi, otsake kaksi kompromissi siihen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mitä tulee budjettikohtien luomiseen, QE 8247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 8248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten huomiot GUE 8241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. QE 8088 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 5464 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 4486 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4412 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Renew 7443 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Renew 7441 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Renew 7442 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin olemme äänestäneet otsakkeesta kaksi, sitten kolme, kompromissi, äänestys tai äänestys kompromissista. Tähän äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjettikohtien luominen QE 802 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 5892 sama kuin D7394 puolesta vastaan. Luulen, että tämä on paras tarkistaa jälleen koneellisesti. Eli äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Vihreät 7685 puolesta. Varmaan sama enemmistö. 7685.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 Voinko päättää äänestyksen? Hyväksytty. Seuraavaksi QE 8240. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten FEM 6208, joka on sama kuin vihreät 7680 ja LIBE 5839 äänet puolesta. Vastaan. Katsotaanpa koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Libe 5842, joka on sama kuin FEM 6218 ja vihreät 7681 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa koneäänestyksellä tämäkin. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten sitten FEM 6219, identtinen äh, vihreät 7682 kanssa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi kohta kohdalta Libe 5890. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. SD 7393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 5891 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SD7392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin olemme toimittaneet äänestykset ää, otsakkeesta kolme ja nyt siirrytään neloseen, joka tulee kolmen jälkeen. They're covered by the Correct. They're all, They're all You try to destabilize me. <laughs> so we, we go to four. The vote. Eli kompromissi neljä, kuka puoltaa, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Määrärahat. GUE 8239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP, A, se oli vedetty pois vihreät, vihreät 7661 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AFET 5 388 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. SD 7248, sama kuin Bud 4347, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. EPP 7123 ja siihen esittelijältä suullinen ehdot, muutosehdotus. Kaikki ovat sen saaneet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohtien luominen FEM 6211, vihreät 7683 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Huomiot. Ensinnäkin Ekon 6120 puolesta vastaan. Äänestetään äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Afet 5382 puolesta. Puolesta. AFET 5382. <clears throat> Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. AFET 5320. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV 5731 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 5322 DV5721 Ai. Vain AFET. Vain AFET 5322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV5721 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 5390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7427 Renew puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Siinäpä oli kaikki otsakkeesta neljä. Heading five. Seuraavaksi otsake 5. Kompromissit ja tukimenot, ketkä puoltavat vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjettikohtien luominen, otsake 5, patch 4277 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Renew, tämä on huomioihin, 7432, joka on sama kuin Budge 4384 puolesta vastaan tyhjää. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Afet 5319. Puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hyväksytty. Sitten erityisvälineet. GUE 8190. Ketkä puoltavat vastaan tyhjää hylätty. Sitten pilottihankkeet ja valmistelutoimet. PVPA äänestämme koko paketista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Poistot. Ensinnäkin QE 8004 on sama kuin ID 7703 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kue, siis budjettikohtien poisto. Ovatko kaikki kartalla? Kue 8067. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten maksut kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kolmonen on tehty. Mennään seuraavaksi osastoon yksi Euroopan parlamentti. Euroopan parlamentti. Kompromissi, äänestys. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Erilliset äänestykset. Anteeksi. IMKO 6359 puolessa. Toistan. IMKO 6359 ja IMKO 6360 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti valiokunnan. Ai, haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan sitten IMKO 6359 ja 6360. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Eli IMKO 6359 ja IMKO 6360. Äänestys on edelleenkin auki. Kaikki voivat äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Patch 4331 ja siihen suullinen muutosehdotus, ketkä puoltavat vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6359, ketkä puoltavat vastaan. Tyhjää, hylätty. Kiitos. Then we go to other sections. Mikä toi? First of all, the European Council. Euroopan neuvosto pääosastoon. A block vote on the amendment eli tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tuomioistuin. Äänestämme kompromissista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tilintarkastustuomioistuin. Kompromissi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Talous- ja sosiaalikomitea. Kompromissi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alueiden komitea. Kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasiamies kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tietosuoja valtuutettu puol- kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ulkosuudenhallinto kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten erillinen äänestys. AFET 5392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin muut pääluokat saatiin valmiiksi ja koko äänestys sen myötä. Onnittelen teitä tietysti. Wait for your call. Odottelen soittoa. Congratulations to Madame Holmeyer and uh, Madame Guardia Zabal. Nu? Now? Uh, um. Ja kiitän esittelijöitä. Nyt hetkinen, hetkinen ennen kuin juoksette pois. Haluaisin antaa puheenvuoron edustaja, äh, komission edustajalle Yrellille. Onko teillä kommentoitavaa? Thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että sain puheenvuoron. En nyt esitä yksityiskohtaisia kommentteja tänään, pidättäydyn siitä. Tämä oli hyvin menestyksekäs äänestys näin ollen. Myös komissio onnittelee molempia esittelijöitä hyvin sujuvasta ja menestyksekkäästä äänestyssessiosta. En usko, että olen koskaan nähnyt yhtä nopeaa äänestystä parlamentin kannasta, joten tämä oli Aika moista. Ehkäpä vain muutama alustava kommentti, kuten tiedätte, joka vuosi komissio lähettää yksikaisessa kommenttinsa neuvoston ja parlamentin kannoista tässä kirjeessään, jonka saatte pienen äänestystuloksen jälkeen täysistunnossa, eli lokakuun loppupuolella. Haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että se on hyväksynyt useat tarkistukset. Kompromissiehdotuksessa myös, jotka palauttavat sitoumusten ja maksamarahojen tasot, jota komissio ehdotti budjettiluonnoksessaan tietysti meille. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja on myös erittäin hienoa minusta, että esittelijä on ottanut huomioon komission pilottihankevalmistelutoimiarviot ja tämä ja että vain hankkeet siis, jotka arvioitiin kategoriassa A ja B1 olevaksi otettiin tähän mukaan, joten kiitos tästä myös. Tämä myös tekee täytäntöpanosta jälkeenpäin sitten paljon helpompaa. Lopuksi, no tämä lienee ilmiselvää, mutta kuitenkin tämä on äärimmäisen kunnianhimoinen paketti, joka juuri hyväksytty parlamentti ja komissio olivat sitä mieltä, että neuvostoleikkaukset olivat sellaisia, että niitä voitu hyväksyä. Näin uskon, että neuvosto myös varmaan ajattelee, että parlamentin kanta on liioiteltu, joten odotan innolla. Hyvin mielenkiintoisia sovittelu keskusteluja komissio tulee kyllä toimimaan tässä välittäjänä, jotta päästään hyvään sopimuksen 2020 budjetista. Kiitos. Ähm. Kiitos. Haluaisiko jompikumpi esittelijöistä tai molemmat kommentoida Holmaer? No, no ensin haluan kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä. Monissa mm, kysymyksissä komissio oli meille kovasti avuksi, erityisesti mitä vastaanottokykyyn tulee tai hakemusten jättökykyyn. Ja kyllähän se tietenkin voi olla myös niin, että me teemme ehdotuksia komissiolle ja seuraavana päivänä komissio toteaa, että hyvä ehdotus muuten, mutta ei tämä tule käytännössä toimimaan jäsenvaltioissa, joten on hyvä, että että saamme tätä apua. Ja no niin, nyt sitten onnea matkaan no. 15.11. Um, Ennen kuin lopetamme kokouksen, haluaisin muistuttaa teitä seuraavista tapahtumista. Päätöslauselma. Äänestys tapahtuu 14. lokakuuta. Budjettitrilogit on aikataulutettu 16. lokakuuta ja 7. marraskuuta päivämääriksi. ja hyväksyminen täysistunnossa Strasbourgissa 23. lokakuuta. Ja ensimmäinen sovittelukokous aikataulutettu neljänneksi marraskuuta iltapäivällä täällä parlamentin tiloissa. Seuraava kokous tai seuraavat kokouksemme Monikossa pidetään. Niin 7. marraskuuta oli trilogi. Samoin 16. lokakuuta sovittelu kokous 4. marraskuuta. Ensimmäinen sovittelu on marraskuun neljäs iltapäivällä. Seuraavat kokoukset liittyvät kuulemisiin. Meillä on Haan torstaina kuultavana, Rova Ferreira huomenna ja niin ikään torstaina Gentiloni ja Dobrovskis seuraavan viikon tiistaina. Kiitoksia kovasti.